listalla on suullinen kysymys luonnonvaraisiin eläimiin kohdistuvan rikollisuuden torjunta. Ensiksi annan viideksi minuutiksi puheenvuoron herra Gebrandille. Ik werd ongeveer twee jaar geleden... Kiitos arvoisa puhemies. Kaksi vuotta sitten järkytyin, kun näin lukuja, ähm, kuinka, kuinka paljon ähm, sarvikuonoja äh, metsästettiin, salametsästettiin vuonna 2010, se oli 300 kappaletta. Sarvikuonot eivät ainoastaan ole uhattuja, vaan myös norsut 40 000 ähm, norsua tapetaan vuosittain tämän asian takia ja myös käärmeitä, lintuja, jopa kukkia ja kasveja. Ja, ja linnut, ajatelkaamme muuttolintuja, joita metsästetään tuosta vaan. Ja sitten ylipäätään tämä luonnonvarais, luonnonvaraista eläimistä tehty, tehdyt tuotteet, niin niiden kysyntä kasvaa valtavasti Kaakkois-Aasiassa. Markkinoiden arvo on 15 miljardia euroa vuodessa. Se on neljänneksi suurin laiton kauppa maailmassa huumekaupan, teollis- ja tekijänoikeuksien rikkomisen ja ihmiskaupan jälkeen. Sen jälkeen tulee luonnonvaraisiin eläimiin kohdistuva rikollisuus. Ja tämä tilanne on todella hälyttävä ja sen takia haluan nyt komissiolle esittää kysymyksen. On hyvä, että komissio on ryhtynyt toimiin. Viime vuonna asiasta käynnisteltiin projekteja Kiinan kanssa juuri kun pyritään luonnonvaraisiin eläimiin kohdistuvaa rikollisuutta torjua, mutta tämä ei vielä riitä. Myös viime vuosi oli huono vuosi tästä näkökulmasta, nimittäin tämä rikollisuus kasvoi valtavasti viime vuoden aikana. Vuodesta 2009 lähtien, tai sanotaan nyt vaikkapa 2010, tosiaan siis 300 sarvikuonoa tapettiin tämän takia viime vuonna tuhat ja yritetään tehdä paljon yhteistyötä. UNEP on tässä mukana, Europol, sitten metsänvartijat ja monet muut asianosaiset, mutta tämäkään ei vielä riitä. Me tarvitsemme vielä järeämpiä toimenpiteitä, jotta tämä rikollisuuden laji saadaan kitketyksi. Ja tietysti nämä tunnetuimmat eläimet ovat tässä juuri tähtäimessä sarvikoonut norsut. Ja me emme saa Euroopassa sulkea tältä silmiämme. Kyllä Euroopassakin tämä on todella laajalle levinnyttä, tämä kauppa ja näiden tuotteiden kysyntä. Mekin olemme vastuussa tästä teurastuksesta. Ja myös jäsenvaltiot ovat näin ollen tässä tärkeässä roolissa. Jäsenmaat ovat kohdemarkkinoita tai sitten tällaisia kauttakulkusatamia esimerkiksi juuri Alankomaissa 600 kiloa. 50 kilo aan illegaal koraal in een pakket en 25 äh, erilaisia äh, käärmeitä ja koralleja. 5500 äh, kuollutta merihevosta löytyi yhdestä kontista, joten toimenpiteet ovat riittämättömiä. Nyt täytyy komission ryhtyä todella järeisiin toimenpiteisiin. Ja luonnonvaraisiin eläimiin kohdistuva rikollisuus vaikuttaa myös sosiaalisesti. Nimittäin tämä on aika helppo tapa tehdä rahaa. Kiinniämisen riski on pieni. Tämä on yhtä houkuttelevaa kuin huumekauppa ja myös Tämä rapauttaa paikallistaloutta, heikentää koko aluetta, kehitysapurahat menevät hukkaan. Tämä on todella laajakantoinen ongelma ja komission täytyy nyt yhdessä jäsenmaiden kanssa ryhtyä hyvin merkittäviin ja kunnianhimoisiin toimiin tällä alalla. Kaikki asiantuntemus täytyy saada yhteen ja täytyy ryhtyä taisteluun laajalla rintamalla ja, ja ö, kiristää rangaistuksia. Ne ovat tällä hetkellä suorastaan naurettavia. Ja tämä rikollisuuden laji pitäisi nähdä samalla viivalla huumekaupan ja ihmiskaupan kaltaisten vakavien rikollisuuden muotojen kanssa. Europolinkin pitää tässä ryhtyä todellisiin toimenpiteisiin. Asia on hyvin vakava ja Euroopan kauppa- ja kehitysapupolitiikkaa pitää käyttää myös siihen, että voidaan torjua luonnonvaraisiin eläimiin kohdistuvaa rikollisuutta. Ja tällä tavoin voidaan taistella tätä rikollisuuden muotoa vastaan. Ja täytyy varmistaa, että tämä rikollisuuden muoto ei ainakaan tästä enää kasva. Ja mitä meistäkin ajatellaan, millaisina politiikoina meitä pidetään, jos emme osaa suojella ympäri, ympäri, anteeksi, ympäröivää luontoa ja ympäristöä? Miten voimme sallia sen, että rikolliset luontoa hyväksi käyttämällä tahkovat miljoona voittoja? Tämä ei kerta kaikkiaan enää vetele. Minä vaadin nyt konkreettisia tehokkaita toimia ja haluan, että komissio ryhtyy toimiin ja sitten jäsenvaltiot sitoutuvat kunnianhimoiseen toimintasuunnitelmaan. Kiitos kollega Gerbrandi. Ja sitten komission puolesta puhuu herra Potocnik. Äh, tervetuloa ja annan teille puheenvuoron komission puolesta. Kiitos puhemies. Arvo, arvoisat parlamentin jäsenet. Aluksi haluaisin kiittää Gerbrandia ja kaikkia Euroopan parlamentin jäseniä. Olen todella kiitollinen tästä aloitteestanne siinä, että julkisuudessa ja muissa toimielimissä kiinnitetään todella huomiota luonnonvaraisiin eläimiin kohdistuvan rikollisuuteen. Tästä teollisuuden alasta on tullut yksi kaikkein tuottoisimmista rikollisuuden muodoista maailmanlaajuisesti ja se asettaa monet lajit riskialttiksi ja myös aiheuttaa epävakautta monissa maissa. Pystymme puuttumaan tähän ilmiön menestyksekkäästi ainoastaan, jos toimimme kansainvälisesti niin, että katsomme sekä lähtömaita, kauttakulkumaita että kohdemaita. Euroopan unioni on käsitellyt asiaa SITESin kautta ja EUn sisällä. CITES on uhanalaisia lajeja koskeva kansainvälinen yleissopimus. Komissio on tehnyt hiljattain ehdotuksen, jotta EU voisi liittyä vihdoin CITES-sopimuksen sopimuspuoleksi. Kuitenkin olisi hyvä saada parlamentilta suostumus tähän ennen vaaleja. Meidän täytyy puuttua tähän Mm, luonnonvaraisten eläinten salakauppaan myös kahdenvälisissä sopimuksissamme ja näin tehtiin hiljattain Kiinan kanssa. Me tuemme sitesin ponnistuksia esimerkiksi Afrikan elefantin osalta erään rahaston avulla. Annoimme 12 miljoonaa euroa sellaisen hankkeeseen, jossa pyritään torjumaan laitonta elefanttikauppaa ja muiden lain, siis uhanalaisten lajien tappamista. Meidän on kuitenkin muistettava fakta siitä, että trendit ja suuntaukset ovat meidän vastaisiamme näiden tuotteiden kysyntä on niin suurta, että rikollisuus on todella kannattavaa. Esimerkiksi sarvikuoron sarvi on kalliimpaa kuin tietyt huumeet ja niiden kuljettaminen, salakuljettaminen on varsin helppoa ja kiinni jäämisen riski on aika pieni. Norsun luun salakuljetus on myös lähtenyt suuren nousuun. Se vaikuttaa useaan maahan Afrikassa. Monissa maissa luonnonvaraisiin eläimiin kohdistuva rikollisuus aiheuttaa epävakautta. Tähän liittyy laajaa järjestäytynyttä rikollisuutta ja tämä taas aiheuttaa rauhan epävakautta. Me tarvitsemme suurempaa poliittista tunnustusta sille, kuinka suuri uhka tällainen rikollisuus todella on. Tässä on mentävä ympäristöpiirejä pidemmälle. Meidän on saatava mukaan tulli- ja poliisiviranomaiset, kansalaisyhteiskunta, yksityiset tahot ja monet muut tahot, joilla kaikilla on tärkeä rooli. Teidän päätöslauselma luonnoksellanne on merkittävä rooli ja siinä perataan tehokkaampia keinoja. Jotkin EUn valtiot ja Yhdysvallat ovat hiljattain todenneet, että ne aikovat tehostaa tällaisen rikollisuuden vastaisia toimiaan. Meidän täytyy katsoa, miten EUlla voisi olla tehokkaampi lähestymistapa luonnonvaraisiin eläimiin kohdistuvaa rikollisuutta torjuttaessa. Kuulemme ensi kuussa yhdessä Malmströmin kanssa parlamenttia ja jäsenvaltioita. Toimimme yhteistyössä myös Peebalsin kanssa. Laadimme tiedonannon, jonka kautta halutaan todella kiinnittää huomiota tähän rikollisuuteen. Katsotaan, minkälaisia eurooppalaisia toimia meillä tällä hetkellä on, jota voitaisiin puuttua luonnonvaraisiin eläimiin kohdistuvan rikollisuuteen sekä EU:ssa että kansainvälisesti. Ja haluamme tehostaa keinoja entisestään. Kuten aikaisemmin sanoin, ilmiö on muuttunut ja nyt todella tarvitaan uudenlainen lähestymistapa, jotta voidaan puuttua kysyntään ja esimerkiksi tarjota vaihtoehtoinen elinkeino henkilöille, jotka harjoittavat tätä toimintaa. Meidän täytyy katsoa, mitkä toimet ovat vaikuttaneet hyvin, mikä taas ei ole toiminut niin hyvin. Ja on todella pyrittävä entistä tehokkaampaan EUn toimintaan. Järjestämme julkisen kuulemisen 10. huhtikuuta. Euroopan parlamentin päätöslauselma auttaa julkisen tietoisuuden lisäämisessä tässä merkittävässä aiheessa. Minä yhdessä muiden komission, jäsen, komission jäsenten kanssa odotamme yhteisiä keskusteluja teidän kanssanne. Meidän täytyy varmistaa, että todella oikealla tavalla ja tehokkaasti voimme torjua luonnonvaraisiin eläimiin kohdistuvaa rikollisuutta. Herzlichen Dank, Herr Kommissar. Kiitos. Sitten poliittisten ryhmien puolesta puhujat ensiksi kolmen minuutin ajan Rouva Jordan EPP-ryhmästä. Kiitos puhemies. Ensin haluan kiittää esittelijää ja komissiota tästä aiheen käsittelystä. Nyt puhumme norsuista, sarvikuonoista, kilpikonnista, käärmeistä. Kenties kannattajamme voivat syyttää meitä siitä, että käsittelemme tällaista vähäpätöistä aihetta, mutta ei tämä ole vähäpätöinen aihe. Tämä on äärimmäisen tärkeä aihe. Se vaikuttaa oikeusvaltioon, vakauteen, turvallisuuteen näissä maissa. Kyse ei ole vain kolmansien maiden ongelmasta, vaan tämä vaikuttaa myös EU-hun voimakkaasti. Tästä todistavat myös takavarikot ja myös CITES-sopimuksen tilanne – 2012 vuodelta on hälyttäviä tietoja. 799 äh, raporttia on annettu takavarikoista. Suurin osa näistä tuotteista oli päätymässä lääketeollisuuden pariin. Euroopan unioni on hyvin merkittävä kauttakulkupaikka. Se on myös äh, määränpää näille tuotteille. Sen takia Euroopan unionin tehokkuutta täytyy vahvistaa niin, että suosituksia Euroopan komissiosta todella täytäntöön pannaan. Me tarvitsemme yhteistä eurooppalaista lainsäädäntöä tälle alalle. Kehotan komissiota toimimaan niin, että jäsenvaltioiden lainsäädäntö saadaan mahdollisimman johdonmukaisesti. Tarvitaan myös samantasoisia seuraamuksia jäsenvaltioissa. Ei voi olla niin, että tietyt maat näyttäytyvät hyvinä mahdollisuuksina salakaupan kävijöiden näkökulmasta. On otettava huomioon myös hyvin vaikea julkisen talouden rahoitustilanne. Tästä syystä minun ryhmäni ei voi tukea sitä, että tähän tarkoitukseen käytettäisiin uusia varoja. On kuitenkin tärkeää lisätä tietoisuutta kansainvälisellä tasolla tämän ongelman merkityksestä. Sites yleissopimus on ollut voimassa vuodesta 1975 saakka ja viime vuonna YK on julistanut, että luonnonvaraisiin elämiin kohdistuva rikollisuus on aivan yhtä lailla vakavaa kuin ihmisiin kohdistuva rikollisuus. Tämä ongelma on sellainen, jota myös YK ja Obama ovat korostaneet. EU täytyy tehdä aktiivista työtä kansainvälisellä tasolla. Meidän täytyy osallistua tukijärjestelmien kehittämiseen. Toivottavasti tämän päätöslauselman kautta voimme vähentää tämän tyyppistä rikollisuutta. Lopussa totean vielä sen, että ei ole kauppaa, jos kysyntää ei ole. Meidän täytyy korostaa sitä, että tietoisuutta on saatava tästä ongelmasta lisää. Kun halutaan norsun luuta ja sarvikuunion luuta, niin kauppaa tämä totta kai tarkoittaa. Kiitos. Seuraavaksi acd ryhmän puolesta kahden minuutin ajan herra Potsch. Kiitos, arvoisa puhemies. Haluaisin kiittää kaikkia niitä kollegoita, joiden kanssa minulla on ollut tilaisuus tehdä yhteistyötä tämän asian parissa. Asia on varsin tärkeä ja on valitettavaa, että tässä salissa on näin vähän kuulijoita läsnä kun tästä keskustellaan. Minä en ole myöskään niin optimistinen kuin jotkut kollegat täällä näyttävät olevan. Alle vuosi sitten tässä samassa salissa keskusteltiin EUn strategisista tavoitteista ähm, liittyen Bangkokin sites yleissopimukseen ja miten siihen suhtaudutaan. Ja Olimme yksimielisiä siitä, että kyse ei ole suinkaan vain eläinten hyvinvointikysymyksestä, vaan se on paljon laajempi asia, joka vaikuttaa ekosysteemeihin ja lajien tulevaisuuteen. Viime vuonna totesimme, että tilanne oli heikentynyt nopeasti. Rikollisjärjestöt ovat todella iskeneet kiinni luonnonvaraisiin eläimiin kohdistuvan rikollisuuden alalla ja näitä luonnonvaraisista eläimistä tehtyjä tuotteita ja niistä saatuja tuloja käytetään jopa terrorismin rahoittamiseen. YK soitti hälytyskelloja, kun huomattiin, että puhutaan kymmenistä tuhansista eläimistä, joihin tämä rikollisuus kohdistuu. Ja jos monet lajit ovat suorastaan tulee alaisiksi tämän takia. Ja nyt minäkin haluaisin tietää, miten komissio aikoo asiaan pureutua näiden tuotteiden kaupan rajoittaminen tai kitkeminen netissä on erittäin vaikea. Haluaisin, miten internetkauppaan voidaan puuttua ja miten aiotte lopettaa metsästyspalkintojen ja, tai tällaisten eläinten päiden ja muiden tällaisten tuotteiden tuonnin. Kiitos herra Potts ja sitten kolme ja puoli minuuttia herra Gerbrandi, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Kiitän komission jäsentä hänen vastauksistaan kysymyksiimme. Minun on sanottava, että olen iloinen kuullessani komission jäsenen sanat. Komissio on työstämässä tiedonantoa ja julkista kuulemista. Olen hyvin tyytyväinen tähän kaikkeen, mutta silti asiat etenevät liian hitaasti. Julkinen kuuleminen on 10.4. Siihen on kolme kuukautta ja siinä ajassa ehtii kuolla tuhansia elefantteja. Kuinka kauan meillä on varaa toimia näin hitaasti ja päättämättömästi tämän asian suhteen? Kyllä, ymmärrän komission jäsen Potocnikin hyvät aikomukset, mutta nyt on todella pistettävä isompaa vaihdetta silmään. Hillary Clinton ulkoministerinä otti tämän asian esityslistalle Yhdysvalloissa. Ja kun presidentti Obama vieraili Afrikassa, myös käsitteli tätä aihetta. Ja samoin YKssa asia on ollut hyvin esillä. Aihe on afrikkalaisille tärkeä, koska he ovat ymmärtäneet, kuinka laajasti tämä ilmiö vaikuttaa koko maan osaan. Ja kuten on sanottu, tällä hetkellä rikollisjärjestöjen toiminta ei ole minkäänlaisessa hallinnassa tässä asiassa, joten komission jäsen tässä aiheessa on toimittava nyt entistä nopeammin. On hyvä, että kiinalaisten kanssa allekirjoitettiin yhteisymmärrysmuistio, mutta Barroson tulisi keskustella tästä Kiinan presidentin kanssa ja Afrikan johtajien kanssa ja kaikkialla siellä, missä tämä aihe on tärkeä. Meidän on myös käännyttävä tässä tiiviimmin eurooppalaisten kuluttajien puoleen. Kaikki laiton maahantuonti ja takavarikoidut tuot, jätteet pitää polttaa. Niitä ei saa jättää lojumaan ties minne, vaan niiden polttaminen saa haluttua huomiota. Länsi-Afrikassa on enää vähän elefantteja, norsuja jäljellä. Aikaa ei ole hukattavaksi, joten todella nyt pyydän komissiolta pikaisempia toimia. Vuonna 2009 komissio antoi suosituksia jäsenvaltioille ja kirjallisista vastauksista käy ilmi, että juuri mitään jäsenvaltioissa ei tapahdu. Tämä ei ole mikään kansallinen painopistealue. Asian ei ole suunnattu määrärahoja, mutta on tehtävä niin, että Eurooppa ei ole enää näin usein laittomien tuotteiden kauttakulkualue. Kiitos. Seuraavaksi kaksi ja puoli minuuttia. Rouva Bellier, vihreiden ryhmän puolesta. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Tämä suullinen kysymys ja päätöslauselmista tänään keskustelemme ja josta tällä viikolla äänestämme, saa toivottavasti laajan enemmistön tuekseen. Se on myös poliittinen vastaus kasvavaan kansainväliseen ongelmaan, aivan niin kuin kollegat korostivat. Madame Bellier, could you... Anteeksi, Rova Bellier, voisitteko puhua hieman hitaammin, jotta tulkauksen kautta viestinne menee perille? Le trafic de la faune et de la Kasvien ja eläinten salakauppa on neljäntenä huumekaupan, ihmiskaupan ja asekaupan jälkeen. Interpol ja YK ovat arvioineet, että tämä rikollisuus noin 18-26 miljardia vuodessa. Kaksi kolmasosa norsuista Afrikassa on tapettu 2002-2012 välisenä aikana. Satojen Kamerunin norsujen tappaminen, aseistetujen joukkojen taholta Sudanista käsin on dramaattinen esimerkki tästä. Rikollisverkostot ovat entistä aggressiivisempia luonnon tuotteiden haalimisessa. Erilaiset villieläintuotteet eivät, mitkään tuotteet eivät säily. Salakaupan ja metsästyksen vaikutukset vaikuttavat biodiversiteettiin, turvallisuuteen, hallintoon sekä monien valtioiden tilanteeseen. Tämä kauppa hyödyttää myös rikollisuus, rikollisjärjestöjä, asekauppaa ja kapinallisia jopa terroristiryhmien toimintaa. Kauppa on aiheuttanut jo tuhat uhria esimerkiksi vahteja on tapettu. Tämä vaikuttaa väestöön ja kokonaisiin alueisiin. Tämä kauppa on vakava uhka rauhalle ja turvallisuudelle. Interpol ja muut kansainväliset toimijat pyytävät maailmanlaajuisesti poliisia taistelemaan tätä vastaan ja jäsenvaltioita vahvistamaan lainsäädäntöään ja noudattamaan sanktioita. Jos biodiversiteetin menetys ja ympäristötuhot eivät ole riittäviä, niin vuonna 2014 asiat kyllä voivat muuttua. Eurooppa on pääpaikka, kun ajattelemme näiden tuotteiden kauppakulkua, ja Euroopan parlamentilla on suuri vastuu. Tämä on päätöslauselmamme tehtävänä. Meillä on oltava tehokkaita välineitä. Jäsenvaltioiden on harmonisoitava lainsäädäntöään ja tehostettava tullitoimintaa. Me kehot kannustamme neuvostoa ja komissiota toimintaan Europolin kanssa. Meillä on oltava nollatoleranssi tämän tyyppiseen rikollisuuteen. Merci beaucoup. Herzlichen Dank. Kiitos. Sitten kahden minuutin ajan ECR-ryhmän puolesta Rova Göling, olkaa hyvä. Kiitos Aluksi haluaisin todeta ryhmäni puolesta, että suhtaudumme myönteisesti tähän mietintöön. Tämä on vakavaa rikollisuutta ja on selvää, että tähän pitäisi suhtautua entistä vakavammin. Se, että näitä suuria eläimiä tapetaan, elefant, norsuja ja sarvikuoneja, Nämä ovat tietysti näkyvästi esillä, herättävät paljon tunteita, mutta paljon pienempiäkin lajeja on uhattuna tämän takia ja ne ovat aivan yhtä tärkeitä. Tämä on monimutkainen ja laajalle ulottuva mietintö. Minulla ei ole aikaa mennä yksityiskohtiin tässä puheenvuorossani, mutta sen verran haluaisin sanoa, että ryhmäni äänestää mietinnön puolesta. ja Siitä huolimatta haluan mainita pari asiaa, jotka aiheuttavat ryhmässämme huolta. Ensiksi, että vaaditaan lainsäädännön harmonisointia tällä alalla ja seuraamusten yhtenäistämistä. Minusta tähän ei pitäisi liikaa kiinnittää huomiota, koska tätä ei ole helppo saavuttaa